todellinen työllisyyspuheenvuoro. Herra kollega Keli, työllisyyspuheenvuoro, vain työllisyyspuheenvuoro. Uh, thank you for your excellent... Kiitos erinomaisesta tämän päivän istunnon eh, johdosta, puhemies.